La Presidente. Buongiorno, collega. Hyvää päivää, hyvät kollegat. Istunto alkaa. Ensimmäinen kohta esityslistalla on Hefnerin mietintö neuvoston halussa olevien muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille ja niiden käsitteleminen Euroopan parlamentissa. Annan heti puheenvuoron esittelijälle edustaja Hefnerille neljäksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe... Kiitos äh, puhemies, äh, hyvät äh, kollegat. Me voimme tänään ottaa ratkaisevan askeleen kohti laajempaa demokratiaa. Sen vuoksi, että demokratiahan perustuu ajatukselle siitä, että politiikkaa ei tehdä takahuoneissa ja suljettujen ovien takana, vaan se, mitä politiikassa päätetään, sen täytyy olla avoimista, sen täytyy olla julkisesti saatavissa ja että kansalaiset ja kansalaisten valitsevat edustajat, heitä voidaan seurata ja valvoa ja he voivat valvoa, mitä päätöksiä politiikassa tehdään. Kansalaiset odottavat sen vuoksi meiltä parlamentti, parlamenttina nimenomaan tätä ja sen tehtävän he meille antoivat vaaleissa. Ja parlamentilla on nyt tässä uudessa sopimuksessa mahdollisuus ja sen myötä velvollisuus valvoa politiikkaa Euroopan unionissa ja myös neuvoston neuvotteluita kansainvälisissä sopimuksissa meillä on mahdollisuus valvoa Tämä on nyt eh, mahdollista vain sitä kautta, että me saamme kaiken sen tarvittavan informaation, jota haluamme, mutta näin ei ikävä kyllä ole tilanne vielä tänään. Muistan, että monia keskusteluita tässä parlamentissa ja keskusteluita eh, julkisuudessa, mainitsin tässä nyt vain suuren aiheen aktan, jossa oli kysymys kansainvälisistä neuvotteluista ja sopimuksista, joista meidän oli neuvoteltava ilman, että me saimme kaikkia asiakirjoja, emmekä kyenneet arvioimaan, mitä oikein on sovittu. Tilanteen on muututtava ja näin tulee nyt käymään tämän sopimuksen jälkeen. Sopimuksen, jonka me olemme saaneet aikaan perusteellisten neuvotteluiden jälkeen neuvoston kanssa. Tässä on kysymys siitä, millä tavalla ja missä, millä ehdoin me saamme pääsyn kaikkiin asiakirjoihin. Kysymys ei ole ainoastaan neuvotteluasiakirjoista koskien jo sovittuja sopimuksia. Kysymys on myös siitä, miten suunnitellaan neuvotteluita ja strategisista luonnoksista, sisäisistä asiakirjoista, luottamuksellisista asiakirjoista. Kysymys on myös salaisista ja erittäin salaisista asiakirjoista. Oli erittäin tärkeää, että me saimme tähän sopimukseen tällaisen äh, porrastetun äh, sopimuksen siitä, miten toimitaan. Me kykenimme myös saavuttamaan sen, että kaikki luottamukselliset asiakirjat ovat ilman sen kummallisempia turvallisuusselvityksiä saatavissa meidän parlamentillemme. Sitten kun on kysymys erityisen salaisista asiakirjoista, niin niihin liittyy turvallisuusluokitukset ja selvitykset. Mutta haluaisin sanoa kollegoille, että on välttämätöntä, että parlamentti saa kaiken tämän informaation, jos me kerran valvomme neuvostoa. Mutta on myös tärkeää, että me toivo, toimimme velvollisella tavalla. Kaikki eh, kaikkien täytyy ymmärtää, miten tärkeitä nämä asiakirjat ovat ja kuinka niiden parissa on toimittava, ja olen vakuuttunut, että kollegat tämän ymmärtävät. Tämä on joka tapauksessa hyvin tärkeä askel eteenpäin, kuin kehitämme Euroopan unionin demokratiaa niin, että parlamentti ei ainoastaan komission suuntaan, vaan myös neuvoston suuntaan on saanut aikaiseksi tällaisen sopimuksen ja saa pääsyn asiakirjoihin. Me haluamme tietää, mitä EU tekee esimerkiksi VTO-neuvotteluissa, ilmastoneuvotteluissa, bilateraalisissa kauppasopimuksissa. Mitkä ovat neuvottelulinjaukset? Mitä tavoitteita niillä on? Meidän täytyy voida olla mukana tässä. Se on meidän velvollisuutaan. Mutta kuitenkaan tämä asia ei ole vielä pääty sitä ei ole vielä päästy loppuun. Me puhumme nyt esimerkiksi tutkimusvaliokunnan toimivaltuuksista, eli parlamentin tutkimusvaliokunta, joka haluaa nähdä, missä on mennyt pieleen. Ja meillä on jälleen kerran neuvoston suuntaan se ongelma, että me emme ole saaneet pääsyä asiakirjoihin, joita me haluamme, että emme saa kuulla kaikkia todistajia, joita haluaisimme. Meidän on taisteltava näiden oikeuksiemme puolesta kansalaisten ja demokratian nimessä, koska muutoin me emme kykene täyttämään meidän tärkeää tehtäväämme kansalaisten suuntaan. Mutta tämä on kuitenkin tänään askel eteenpäin. Kiitän kaikkia osallistuneita ja toivon sopimukselle hyvää menestystä. Grazie, ora. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puhujat ryhmien nimissä. Aloitan EPPstä. Edustaja Traskovski kolme minuuttia. Grazie. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin onnittelut neuvottelutiimillemme ja sen johtajalle edustaja Hefnerille siitä, että he saivat aikaan tärkeän sopimuksen. Tämälle koskaan helppoa, erityisesti kun mukana on kaksi toimielintä ja toiselle annetaan uusia toimivaltuuksia, erityisesti tällä hyvin arkaluontoisella alalla, kun on kyse luokitelluista luottamuksellista tiedoista. Tässä tapauksessa äh, neuvottelijamme saivat aikaan erittäin hyvän sopimuksen, joka äh, antaa meille järkevän mahdollisuuden mm, saada käsiimme luottamuksellisia tietoja neuvostolta. Tämä vaikuttaa joidenkin mielestä tekniseltä kysymykseltä, mutta tämä on itse asiassa käytännön äh, askel, jossa toteutetaan vaatimus, jonka olemme esittäneet jo mm, usean vuoden ajan, että olisi enemmän demokraattista valvontaa Euroopan unionissa. Tämä on Lissabonin sopimuksen vaatimusten mukainen ja niiden prioriteettien, jotka ovat olleet tälle parlamentille tärkeitä useiden vuosien aikana. Me tarvitsemme mahdollisimman täyden kuvan, kun teemme päätöksiä ja tämä auttaa meitä tässä. Tämä on osa laajempaa kuvaa, jossa taistelemme eh, tiedonsaantioikeuksien suhteen eh, esimerkiksi yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tai kun on kyse eh, tutkimusvaliokunnissa. Neuvottelutiimimme on tehnyt erittäin hyvää työtä. Oikeudelliset puitteet ja periaatteet ovat tässä. Nyt parlamentin täytyy saada aikaan järjestelmä, jotta tämä sopimus voidaan toteuttaa ja sitä voidaan hyödyntää käytännössä. Me emme myöskään saa unohtaa sitä, että tässä sopimuksessa on vielä hiukan tulkinnanvaraa. Toivottavasti se hyvä henki, jossa näitä neuvotteluja käytiin, jatkuu neuvoston puolelta myös täytäntöönpanossa. Odotamme kovasti hyvää yhteistyötä toimielinten välillä. Näinhän lukee sopimuksissa, mutta on myös hyvä nähdä sen toteutuvan käytännössä. Ja tässä tapauksessa näin on käynyt. Tästä palapelistä puuttuu vielä yksi pala, nimittäin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Tämä kysymys on vielä ratkaistava. Viesti on oikeastaan yksi tämän toimijoiden välisen sopimuksen kautta pystymme toteuttamaan velvollisuutemme täällä parlamentissa paljon paremmin. Meillä on enemmän tietoa ja voimme toimia tehokkaammin ja voimme asettaa neuvoston vastuuseen avoimella tavalla. Tämä oli tämän parlamentin prioriteetti useissa sopimuksen muutoksissa. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Ja sitten SND-ryhmän puolesta edustaja Guerrero, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin totta kai kiittää herra Hefneriä tästä mietinnöstä, josta nyt käymme keskustelua ja myöhemmin myös hyväksymme. Jos ajatellaan demokratian käsikirjoja tai erityistutkimuksia tästä teemasta, niin siellä on monia määritelmiä demokratialle. Mutta jo ajatellaan tätä vuosituhatta, niin ennen kaikkea demokratia on yleisen mielipiteen järjestelmä, avoin järjestelmä. Hallitsijat eivät ole vastuussa pelkästään kansalaisille, vaan heidän täytyy myös vastata siitä, mitä tekevät kansalaisille. Parlamentti joutuu miettimään myös lainsäädäntötehtäväänsä tai hallitsijoiden valvontaa, niin se kyllä tarvitsee tietoja sitä varten ja läpinäkyvyyttä. Vain näin Parlamentti voi selviytyä tehtävästään, eli edustaa kansalaisia. Tämä sopimus, josta keskustelemme, sisältää kolme tärkeää seikkaa, joita minä haluaisin tähdentää. Ensinnäkin se edustajien arvokkuutta korostaa niin, että heillä on käytössään tietoa myös kun ajatellaan työtä parlamentissa. Jos ajatellaan, mitä käytyä tietoa heillä käytössään on ollut, niin nyt esimerkiksi esittelijät, varjoesittelijät, ja asianomaisten valiokuntien jäsenet pääsisivät käsiksi nyt näihin tietoihin ja näin voitaisiin myös turvatluokiteltujen tietojen määrää vähentää, kun ajatellaan, jos mitä tarpeita edustajilla on työssään. Se on siksi myönteinen askel eteenpäin. Kuitenkin tätä on vielä kehiteltävä, kuten juuri täällä todettiin, miten puututaan vielä järkevämmällä tavalla myös turvallisuusluokiteltuihin tietoihin YUTPssä. Edelleen tämä edellyttää yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kesken, että päästä siinäkin eteenpäin, ettei siinä tule ongelmia siinä sopimuksessa. Tätä on käyty neuvosteltu ja neuvoteltu Wallisin ja Hans ja Leenen ja Wallisin nimissä ja niitä heitäkin haluan kiittää. Honorevole Rubik. Kiitoksia. Edustaja Rubik, pyysitte sinisen kortin puheenvuoroa. Hyväksyttekö sinisen kortin, edustaja Guerrero? Olkaa hyvä. Sydämelliset kiitokset. Minä haluaisin kysyä kollegalta, näkeekö hän eron äh, tässä salassapitokysymyksessä äh, neuvoston ja parlamentin kohdalla. Miten näette tässä eron yksityisyyden suojan ja äh, ja luottamuksellisuuden välillä eri instituutioissa, vai pitäisikö tilanteen olla aivan sama? No, tämän sopimuksen myötä oikeastaan rajoitetaan sitä määrää, joka koskee turvasluokiteltuja tietoja, ei kokonaisuudessaan, tai niin, että kaikki jäsenet pääsisivät tutustumaan kaikkiin tietoihin, olipa turvallisuusluokitus mikä tahansa, totta kai tässä viitata myös julkiseen tietoon, niin kyllä sekin edellyttää vielä avoimempaa sääntelyä parlamentissa kuin mitä tässä nyt on puhuttu näistä luottamuksellisista tiedoista. Muun muassa ajatellaan kansalais- ja perusoikeuksia. Ne täytyy totta kai myös suhteuttaa parlamentin mahdollisuuksiin käyttää tietoja. Bene, ora per il gruppo A. Hyvä. Sitten ALDE-ryhmän puolesta

Meillä on erittäin tärkeitä töitä parlamentissa niin, että komissio-neuvosto voidaan saattaa vastuuseen. On erittäin tärkeää, että me takaamme sen, että veronmaksajarahat käytetään hyvin ja lakeja noudatetaan niin kuin niitä pitäisikin avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. Sopimusneuvoston kanssa on samantyyppinen kuin meillä on olemassa jo komissionkin kanssa. Kiitos siitä. Me täytyy miettiä avoimuuden tarpeita ja sopeuttaa ne myös kansallisvaltioiden legitimin oikeuksien tietojen luottamuksellisuuteen. Mielestäni sopimus kyllä saa aikaan tällaisen tasapainon. Mieluusti tuen mietintöä. Se varmasti johtaa parempaan hallintoon EU-ssa. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Ja seuraavaksi minun pitäisi antaa puheenvuoro edustaja Verjalalle. Muuta en näe häntä täällä salissa. Ja sitten edustaja Angurakikselle, mutta en näe häntäkään täällä salissa. Joten nyt annan puheenvuoron menettelyselman puhujalistaa niille, jotka ovat sitä pyytäneet. Ensin eh, edustaja Ehrenhausa. Vielleicht einige interessante. Ensinnäkin muutamia kiinnostavia tietoja. Meillä esitimme muutamia parlamentaarisia kysymyksiä ulkosuudenhallinnolle, neuvostolle ja komissiolle ja myöskin suullinen kysymys, kirjallinen kysymys parlamentin pääsihteerille. Tarkoituksena olisi saada selville, kuinka paljon luokiteltuja, luottamuksellisesti luokiteltuja asiakirjoja on, on ylipäätänsä Euroopan parlamentissa, Euroopan unionissa. Komissio ei antanut meille mitään tietoa. Se sanoi, että hallin, että tässä syntyisi liikaa hallinnollista taakkaa. Pyytäisin nyt vielä komissiolta, että he julkaisi vai sit, luottamuksellisten asiakirjojen määrän. Neuvosto oli taas yllätyksekseni niin kyllä hyvin avoin. Se antoi meille luettelon eri asiakirjoista, jotka on luokiteltu eri turvallisuusluokituksin. Ja Mielenkiintoista oli myös tietää, mikä oli tulos Euroopan parlamentin kohdalle. Tähän kysymykseen vastattiin sillä tavoin, että viimeisten vuosien aikana parlamentille oli välitetty ainoastaan kymmenen luottamuksellista asiakirjaa. Jos Euroopan unionin verkostossa on vähintään kymmenen 000 tällaista asiakirjaa, niin silloin on selvää, että parlamentti on jätetty aivan syrjään näistä asiakirjoista ja tämä ei varmastikaan ole hyväksyttävää parlamentaarisen valvonnan kannalta. Ja hyvä olisi, jos toimielimet julkaisivat näiden luottamuksellisten asiakirjojen määrän nettisivuillaan. Silloin voisi nähdä, että onko niitä enemmän vai vähemmän ja ehkä jotain muitakin tietoja. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi esittelijä edustaja Hefner, kaksi minuuttia. möchte mich zunächst bei den Kollegen sehr herzlich Haluaisin kiittää kollegaa sydämellisesti tästä keskustelusta. Mehän emme tässä hoida asioita itsemme puolesta, vaan me edustamme Euroopan kansalaisia ja meillä on hyvin tärkeä tehtävä. Meillä on velvollisuus valvoa kaikkia elimiä, myös neuvostoa. Meillä on velvollisuus neuvotella mukana, ottaen huomioon myös esimerkiksi budjettivelvollisuutemme ja lainsäädäntövelvollisuutemme. Ja me voimme hoitaa näitä velvollisuuksia vain ja ainoastaan, mikäli meillä on tarvittava informaatio. Ja tämä on hyvin tärkeää politiikassa. Ää, niin, että kaikki tietävät kaiken. Diktaattorithan aina toimivat sillä tavalla, että tärkeät asiat jäävät piiloon ja että kansalaiset eivät niitä saa tietää. Me tarvitsemme avoimuutta, me olemme päässeet tässä nyt paljon eteenpäin ja tämänpäiväisessä äänestyksessä olemme todellakin astuneet eteenpäin. Ja kaikki nämä valitukset, en ole saanut sitä tai tätä asiakirjaa. Tänään me olemme solmineet sopimuksen, mutta käytänteet ovat toinen asia. Meidän täytyy saada aikaan myös parempi ilmapiiri. Meidän on kehitettävä parempaa asiakirjojen ja asioiden vaihtamista. En minä nyt äh, usko, että me tulemme saamaan kaikki asiakirjat välittömästi, mutta me tiedämme myös varmasti, että ilman tätä sopimusta me emme saisi hyvin suurta määrää tärkeitä asiakirjoja. Joten esimerkiksi kun parlamentti valmisteli akta-asiaa ilman tarvittavia välttämättömiä äh, asiakirjoja, se ei ole mahdollista. Tai muita asioita, esimerkiksi ihmisoikeusvuoropuhelu Kiinan kanssa. Silloin äh, esimerkiksi Heidi Hautaja joutui käymään pitkiä pitkiä neuvotteluita neuvoston kanssa ja sai sitten henkilökohtaisesti puheenjohtajana näkemään muutaman asiakirjan, mutta esittelijä ei saanut niitä nähdä, valiokunta ei saanut niitä nähdä. Tämän on muututtava ja tämä tulee muuttumaan ja tämä on suuri askel kohti avaimuutta ja avoimuus on osa demokratiaa. Ja toivon, että kaikki kollegat käyttäisivät järkevällä tavalla tätä oikeutta niin, että voimme hoitaa tehtävämme kun kunnolla. Ja kiitän kaikkia neuvoston ja parlamentin sisällä yhteistyöstä. Kiitos. Grazie. La... Paljon kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja äänestys pidetään tänään kello 12. Seuraavaksi siirrymme edustaja Geringer de Odenbergin mietintöön.